kuukauden ajan. Tämän istunnon pöytäkirja annetaan hyväksyttäväksi ensin istunnon alussa ja jos kukaan ei tätä vastusta, niin tähän välitetään myös tämänpäiväiset päätöslauselmat. Ja hyvät kollegat, nyt olemme päässeet